Cruzia. Meidän täytyy toimia yhdessä komission ja parlamentin välillä. Sitten yksi ikävä tapaus, josta minun täytyy kertoa. Nuori saudiarabialainen toimittaja Hamza Kashkari. Tämä nuori toimittaja Malesiassa sai syytteen siitä, että hän oli Twitterissä kirjoittanut kiellettyjä asioita ja hänet on luovutettu Saudi-Arabiaan. Hän on tällä hetkellä Saudi-Arabiassa tämän niin sanotun pyhän hävästyksen tuoksi ja häntä uhkaa nyt kuoleman tuomio. Ja epäilemättä jokaisen uskonnollisia tuntemuksia pitää kunnioittaa. Se on myöskin toimittajien vastuu, mutta on myöskin ilmaisun omatunnon vapaus, joita me tuemme. Ja jos joku on laittanut internetin runon ja sen takia hänet halutaan teloittaa Saudi-Arabiassa, niin sitä ei tietenkään voida hyväksyä. Eli ilman muuta teemme kaikkemme, voidaksemme estää tämän teloituksen. Sitten monet kollegat äh, viikon loppuna ovat ottaneet yhteyttä minun siitä, että alankomalainen PVV-puolue on perustanut nettisivut, jossa halutaan, että keski- ja itä-eurooppalaiset tekisivät valituksia EU-sta liittyen Alankomaiden työntekijöiden liikkuvuuteen. Komission jäsen Reding on jo tehnyt lausunnon tästä nettisivustosta ja hän on korostanut, että me olemme avoin manner, jossa kansalaiset voivat liikkua ja työskennellä vapaasti, missä ja milloin haluavat. Ja pyytäisin että vaikka ette tunnekaan tämän internetsivuston sisältöä, meillä on tästä keskustelu ensimmäinen maaliskuuta Alankomaiden pääministerin kanssa. Ja minun täytyy ensin tutustua näihin Redingin lausuntoihin. Portman Kool, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Eh, er is ook een site geopend. Arvoisa puhemies. Eh, verkkosivut open.nl-sivut myöskin on avattu Alankomaissa niin, että ne, jotka eivät kannata PPVn sivuja, voivat osoittaa solidaarisuutensa kaikkia niitä työntekijöitä kohtaan, jotka Hollannissa työskentelevät oikein hyvin. Eli kaikki voivat osallistua ja kannattaa tuota sivustoa. Kiitoksia. Sitten Speroni halusi puheenvuoron. Olkaa hyvä. <coughs> Presidente, abbiamo sentito... Arvoisa puhemies, me olemme kuulleet tästä Saudi, saudarabialaisesta toimittajasta ja heidän oikeuksiensa puolustamisesta. Olipa sitten kyse unkarilaisesta toimittajasta, niin puolustammeko häntä? Pitäisikö hän tässä kaikkien oikeuksia samalla tavalla tukea? Ich glaube, Speroni, Sie haben nicht auf niin speroin, että ette kuuleneet nyt huolellisesti, koska muuten ette olisi todenneet tuota. Intfeld, olkaa hyvä. Kiitos. Sen jälkeen, mitä rouva Wortman Kohl sanoi, niin minun mielestäni on hyvä aloite tämä. Kuitenkin olisi hyvä, jos tämä parlamentti ottaisi kantaa myöskin Eh, huolestuttavaan aloitteeseen, joka PVV on tehnyt tällä sivulla, koska siellä pyydetään nimettömiä ilmiantoja Euroopan unionin kansalaisista. Kyllä Alankomaiden pitäisi tällaisesta irrottautua tällaista sivustosta. Niin, edustaja Infeld. Monet kollegat ovat puhuneet kanssani tästä ja minä en ole tutustunut vielä tähän sivustoon, mutta jos nyt katson näitä tietoja, sen jälkeen otan yhteyttä Redingiin, ehkä myös sitten myöskin kansalaisvapauksien valiokuntaan, ja pyydän, että he käsittelevät tätä tapausta. Mutta pyytäisin, että kaikki kollegat tukevat Wortman Koolin ehdotusta, koska sen jälkeen voidaan sitten edetä tässä asiassa paremmin. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten siirrymme esityslistalle. Eli ensimmäinen aihe on Euroopan kodittomien tilanne vallitsee.